Thank you. Welcome to this uh, meeting. Tervetuloa tänne yhteiseen kokoukseen. Haluaisin kertoa teille ennen kuin siirrymme esittelemään tämän päivän, käsittelemään tämän päivän esityslistaa, että meillä on tulkkaus kaikkiin kielen paitsi tanskan ja maltan kieleen. Haluaisin esitellä tohtori Asharos Migieron hän on YK apulaispääsihteeri. Hän on käynyt täällä parlamentissa kolme kertaa ennenkin, tai puhuja korjaa kahdesti ennen. Tämä on kolmas kerta. Hän on täällä nyt, kun julkistetaan vuosittainen EU-YK-kumppanuuskertomus. Näette sen tässä. Se on erittäin hyvä väline toimijoiden välisessä yhteistyössä. Tahtari Mikira. on opiskellut tohtoritutkintoon asti oikeustieteitä. Hän on hoitanut vastuullisia tehtäviä omassa maassa. Hän oli kaksi kertaa ministerinä, ensin kehitysyhteistyöministerinä ja sitten ulkoministerinä. Sitten hän otti vastaan tämän tehtävän apulaispääsihteerinä YKssa. Tämä virka luotiin vuonna 1997 ja hän on nyt kolmas henkilö, joka hoitaa tätä tehtävää. Haluaisin sanoa, että ulkoasianvaliokunnan valiokunnan ja kehitysyhteistyövaliokunnan valtuuskunnat matkustavat New Yorkin marraskuun puolivälissä. Ja varmasti tiedätte, että nyt näin syntyy hyvä mahdollisuus jatkaa tämän päiväistä vuoropuhelua. Haluaisin sanoa, että tämä on erittäin hyvä mahdollisuus edistää YK-asioita meidän parlamentissamme ja vahvistaa yhteistyötä globaaleissa kysymyksissä. Tämä näkyy myöskin siinä, että tämä on yhteiskokous ympäristö, kansanterveys ja naisten oikeuksien valiokunnan jäseniä on täällä myös läsnä. Haluaisin toivottaa kaikki kollegat tervetulleiksi. Tämä on hyvä mahdollisuus meidän painottaa sitä, miten tärkeää YK ja EUn välinen yhteistyö on. Tämä kertomus julkaistaan nyt neljättä kertaa. Ja kuten sanoin, tämä osoittaa jälleen kerran sen, että meidän toimielintemme väliset suhteet syvenevät. Pitämättä puheitta antaisin puheenvuoron tohtori Migirolle. Hän voi pitää nyt esityksensä ja sitten kollega Li toimii puheenjohtajana ja sitten on kysymyksiä ja vastauksia. Kokouksemme tulisi päättyä noin seitsemältä. Joten toivon, että kaikki ottavat huomioon nämä aikapaineet kysymyksiä esittäessään. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Madame Jolie. Kiitoksia, Rova Jolie. Kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtaja Rova Pashu, Ulkoasianvaliokunnan para, varapuheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Kuten herra Pasho totesi, olen nyt kolmatta kertaa käymässä Euroopan parlamentissa sen jälkeen, kun minusta tuli YK varapääsihteeri vuonna 2007. On hienoa tulla puhumaan tänne kahteen valiokuntaan, joiden mandaatit liittyvät kolmeen pilariin, joiden kohdalla YK tekee työtä, eli kehitysyhteistyö, rauha ja turvallisuus ja ihmisoikeudet. Myöskin tässä vaiheessa haluaisin kiittää puheenjohtajan kutsusta ja arvostan kovasti tämän valiokunnan ja näiden valiokunnan jäseniä ja myöskin muiden valiokunnan jäseniä, jotka ovat täällä tänään läsnä ja joiden työ on erittäin tärkeää YKlle, mukaan lukien naiskysymykset, ympäristökysymykset, sukupuolten tasa-arvo ja talousarvion valvontakysymykset. Eurooppa on aina edistänyt kansainvälisiä ratkaisuja kansainvälisiin ongelmiin ja globaaleisiin puitteihin, joissa kaikilla mailla on sananvaltaa kun mietitään, mikä on oikea ratkaisu. EU on yhä usein, useammin todennut sitoutuvansa monenkeskeisyyteen, jossa on vahva YK keskiössä, ja se on tukenut tätä tavoitetta sekä poliittisesti että rahoituksellisesti. Talouskriisi vaikuttaa äänestäjimme ja se vaikuttaa vielä pahemmin kehitysmaihin Euroopan omassa naapurusalueessa. Eli vienille on vähemmän kysyntää, hinnat laskevat ja myöskin pääomavirrat vähenevät, samoin kuin matkailusta tulevat tulot. Afrikalle se on maksanut 251 miljardia dollaria. Monille maille talouskriisi pahennetaan myöskin tulonjakoa ja pahentaa myöskin ilmastokriisiä vuosituhannen kehitystavoitteisiin pääseminen on nyt vaakalaudalla. Ja arvioiden mukaan 55 tai 90 miljoonaa ihmistä elää äärimmäisessä köyhyydessä tämän vuoden loppuun mennessä. Tällä hetkellä nälkäisiä on jo yksi, yli yksi miljardi, ja ruoan vaikeampi saanti, samoin kuin terveyden ja koulutuksen, tuntuu monien kohdalla elämän loppuun asti. Hyvät jäsenet, viime kuussa julkistin raportin ja pyydän, että tarkastelette sen suosituksia, mitä tulee sitoumuksiin velkojen, kaupan ja avun suhteen. Nyt ei pidä leikata rahoitusvirtoja kehitysmaihin. Ja tämä kriisi osoittaa, että julkishyvä, hyvä, <clears throat> julkishyödykkeet eivät ole luksusta. Ja jos meillä on tasa-arvoiset kansainväliset säännöt, silloin monien kehitysmaiden tilannetta voidaan parantaa. Ja nyt on aika vahvistaa monenkeskeisyyttä ja teho, toiminnan on myöskin oltava tehokasta. YK yrittää vastata näihin haasteisiin uudistusprosessin avulla ja sisäinen oikeusjärjestelmä on rationalisoitu ja olemme lisänneet myöskin avoimuutta vahvistamalla valvontatahoja. Uuden järjestelmän avulla voidaan lisätä tehokkuutta ja välittää paremmin tietoja suurelle yleisölle ja jäsenvaltioille. Myöskin tasa-arvo on nyt tärkeässä asemassa. Yleiskokouksen päätös perustaa YK on taho, joka keskittyy sukupuolikysymyksiin, antaa meille paremman foorumin edistää naisten asiaa. Hyvät naiset ja herrat, vielä muutama sana aloitteesta, joka käynnistettiin vuonna 2007, jonka tavoitteena on maksimoida vaikutusta ja lisätä johdonmukaisuutta. Me olemme yhdistäneet kumppanihallituksia ja muita tahoja, ja meillä on yhteisiä tavoitteita. Ja meillä on kahdeksan pilottitiimiä, ja niiden avulla yritämme edistää uusia aloitteita, ja haluamme antaa tilaa innovaatioille – me olemme näin pystyneet nopeuttamaan kehitystä ja osoittamaan, kuinka paljon potentiaalia on YKssa vielä käyttämättä. Hallitusten laatimissa raporteissa ja YK maatiimit ovat osoittaneet, että kehitys on ollut rohkaisevaa. Erityisesti pilottimaat ovat nähneet, että tarvitaan selkeää kansallista johtajuutta ja toimintaa. Ja näiden pilottimaiden ja muiden hankemaiden avulla – jäämme yhä enemmän jäsenneltyjä ohjelmia. Maatiimit toimivat tehokkaammin hallitusten vaatimuksiin ja puhuvat yhdellä äänellä tärkeistä poliittisista kysymyksistä. Monet pilottimaat ovat myöskin osoittaneet, kuinka yhteinen budjettipuisteisto voi vahvistaa sekä avoimuutta että ennakoitavuutta resurssien suhteen. Yhden rahaston mekanismilla on harmonisoitu varojen käyttöä ja raportointia YK-organisaatioissa, ja se on vähentänyt myöskin transaktiokuluja. Lisäksi järjestelmä, joka on koordinaatiojärjestelmä ytimessä maatasolla, on nyt paljon vahvempi. Pilottimaat aloittavat nyt maakohtaiset arvioinnit ja yleiskokous on pyytänyt, että pääsihteeri tekisi järjestelyitä riippumattomalle arvioinnille. Ja nyt teen yhteistyötä YK sisällä arviointiryhmän ja kehitysryhmän kanssa tämän tavoitteen tavoittamiseksi. Me haluamme korostaa yhteistyötä EUn kanssa. Yhteistyömme on jo vankkaa, monipuolista ja hyvin laajaa. Siihen liittyy rauhanturvaoperaatioita ja kuulemisia konfliktin ennaltaehkäisemisessä. Siellä on vaihdettu hyviä käytänteitä, henkilöstövaihtoa, henkilöstökoulutusta. Komissio on myöskin rahoittamassa YK kehitystoimia ja konsultaatioita kehityspolitiikan alalla. Raportti, jonka tänään esittelen teille, lisää toivoa ja siinä tarkastellaan tämän kumppanuuden tärkeää osaa. Eli tuki maille, jotka ovat selviämässä kriisistä, oli kyse sitten luonnonkatastrofeista tai ihmisen aiheuttamista konflikteista. Haasteet ovat suuria ja kapasiteetti ei aina riitä tarpeiden kattamiseen. Raportissa on havaittu tiettyjä ratkaisuja, joihin olemme päätyneet ja miten ne ovat olleet mahdollisia. Muutama pääkohta. Komissio sponsoroi YK interventioita vahvistaakseen yhteisön turvallisuutta poistamalla maamiinoja, vähentämällä aseiden liikkuvuutta ja suojelemalla yksilöitä ja ryhmiä, jotka ovat riskialttiita. Yhdessä olemme auttaneet entisiä taistelijoita ja ne, jotka ovat suoraan olleet mukana taisteluissa palaamaan normaaliin elämään ja yhdistämään menneisyytensä ja nykyisen yhteisönsä. Myöskin toimitettiin elintarvikkeita ja terveydenhuoltoa miljoonille ihmisille silloin, kun perinteiset verkostot eivät toimineet ja järjestelmän, valtioiden järjestelmät eivät vielä olleet olemassa. Me haluamme luoda työpaikkoja. Me olemme keskittyneet varhaisen varoituksen järjestelmiin ja niiden avulla hallitukset ja yhteiset pystyvät rajoittamaan tautien leviämistä. Me olemme edistäneet ympäröllistä elpymistä luonnollisten resurssien käyttöä, ja se on todellakin nyt meidän painopistealueemme. Olemme myöskin olleet rakentamassa instituutioita ja korostaneet niiden laillisuutta kansalaisten silmissä, joiden niiden on tarkoitus palvella. Me haluamme vahvistaa oikeusvaltioperiaatetta ja me haluamme auttaa turvallisuuspalveluita keksimään itsensä uudelleen ja sopeutumaan uuteen demokraattiseen ympäristöön. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten YK puolueettomasti mahdollistaa sen, että komissio on poliittisesti mukana arkaluontoisissa kysymyksissä. Jos meillä on tukea, meillä on tukea paikallistasolla Afganistanissa ja Länsi-Afrikassa, ja me olemme tukeneet kolme, kolmea äänestyskierrosta Irakissa viiden vuoden aikana. Ja raportissa ei vähätellä ongelmia, joita näissä maissa on, nyt kun ne ovat selviytymässä kriisistä kansainvälinen tuki ei aina ole ratkaisevassa asemassa, kun luodaan vakautta. Kuitenkin kumppanuudessamme olemme pystyneet parantamaan elintasoa ja palauttamaan ihmisten uskon parempaan tulevaisuuteen, myöskin silloin, kun yleinen turvallisuustilanne ei ole pahemmin parantunut. Raportissa myöskin todetaan, että olemme sitoutuneita toimimaan paremmin Eli meidän ei pidä vain korvata sitä, mitä aikaisemmin oli olemassa, vaan meidän pitää oikaista aikaisempia ongelmia ja epätasa-arvoja. Pakistanissa tytöt käyvät yhä enemmän koulua, ja tämä osoittaa, että kriisistä voi koitua mahdollisuuksia tehdä asioita eri tavalla ja paremmin. Kumppanuutemme pohjautuu sille, että yhteisen kans- kansainvälisen yhteisön rooli on tukea kansallisia toimijoita, jotta ne ottavat hallinnon omiin käsinsä, eli kun ne pystyvät. Me autamme niitä rakentamaan infrastruktuureja rauhaa varten, instituutioita, prosesseja ja taitoja hallinnon ja kansallisyhteiskunnan tasolla, joita tarvitaan. Lisäksi raportissa toistetaan riippumattoman arvion tuloksia vuodelta 2008. Komissio oli sen tilannut ja siinä todettiin, että yhteistyössä YKn kanssa komissio on pystynyt toimittamaan tukea silloin, kun se olisi ollut mahdotonta, erityisesti kriisimaissa. Myöskin on korostettu sitä, että komissio on hyötynyt YK on poliittisesta vuoropuhelusta eri hallitusten kanssa. Yhdessä olemme pystyneet keskittymään unohdettuihin kriiseihin sen jälkeen, kuin media on jo siirtynyt muualle. YK on erittäin kiitollinen Euroopan komissiolle sen antamasta tuesta YK on kehitys- ja humanitaarisille pyrkimyksille yli sadassa maassa. Me korostamme yhteistä vastuutamme ihmisoikeuksien suojelemisessa, haavoittuvien ryhmien suojelemisessa ja hallitusten vahvistamisessa ja terveydenhuollon, koulutuksen ja veden saannin ja saniteettitilojen korostamisessa. Ja pyytäisin, että parlamentin jäsenenä te katsoisitte tätä työtä itse, mikäli ette ole siihen tutustunut. Käykää YK toimistoissa paikan päällä ja katsokaa, miten komissio tekee yhteistyötä YK kanssa. Uskon, että näette tämän kumppanuuden tulokset. Mutta olen myöskin varma, että te palaatte ajatusten kanssa, joilla tästä yhteistyöstä tulee vieläkin parempaa. Kiitos. Merci, Dr. Migiro. Kiitoksia, tohtori Migiro, tästä puheenvuorosta. Nyt annan puheenvuoron parlamentin jäsenille. Rova Krety on pyytänyt ensimmäistä puheenvuoroa. Uh, thank you very much for uh, coming to... Kiitos oikein paljon siitä, että tulitte Brysseliin tämän esityksen meille. Minä kysyisin vuosituhannen kehitystavoitteista – Kuten sanoitte, edistystä on tapahtunut paljon köyhyyden poistamisessa, mutta kysymykseni kuuluu, onko niin, että nyt on uusi strategia, jolla prioritoisoitaisiin toisin näitä tavoitteita nyt rahoituskriisin aikana. Ja miten YK voi saada maat vastaamaan lupauksiin 0,7 prosenttia BKTstä. Miten YK voi painostaa valtioita huolehtimaan tästä? Puhuitte myöskin sitä, miten naisten asemaa voidaan vahvistaa. Olitte tasa-arvon ministeri aikaisemmin. Ja nyt on puhuttu siitä, miten saadaan lisää naisia korkealle tasolle rauhan rakentamiseen mukaan. Pidättekö realistisena, että jokukin YK rikoslähettiläs on siellä nainen tulevaisuudessa, lähitulevaisuudessa? Kiitos. Seuraava puheenvuoro herra Prodille. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Rova Migiroa hänen kertomuksestaan. Mielestäni elämme hyvin tärkeitä aikoja. Näemme nyt, kuinka monilla aloilla tarvittaisiin ikään kuin maailmanlaajuista hallitusta. Myös YK uudistuksia tarvitaan, niin niiden olisi mentävä tähän suuntaan. Ja tarkoitan tässä nyt erityisesti tarvetta päästä nopeasti sopimukseen kasvihuonepäästöjen rajoituksesta Kööpenhaminassa. Jos sopimukseen päästään, se olisi todellakin maailmanlaajuinen sopimus ja se merkitsisi maiden välisen riippuvuuden tunnustamista ja sitä, että tunnustettaisiin tarve hallita asioita yhdessä. Se tarkoittaisi ikään kuin uuden maailmanlaajuisen hallituksen alkua. Yhteyksissä Euroopan unionin kanssakin se on tärkeää. Jollakin tavalla Euroopan unioni joiltakin näkökohdiltaan on jo nyt ylikansallisen hallituksen koekaniin ja uskon, että tämä voisi olla tärkeää YK kehittymiselle kohti maailmanlaajuista auktoriteettia. uudistusten myötä olisi voitava taata myös YK on suurempi vastuu ja demokraattinen valvonta ja väestön ja ihmisten osallistuminen valtioiden lisäksi. Minä suhtaudun hyvin myönteisesti tähän yhteistyöhön. Me näemme tarpeelliseksi sen, että yhteistyö muotoutuisi pikkuhiljaa kansainvälisen organisaation sy- suuntaan, jossa yhteistyö menisi aina vain pidemmälle ja joka perustuisi vastavuoroiselle luottamukselle. Kiitoksia. Monsieur Kaisel, Herra Kaisel Dölfer, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitokset teille, tohtori Migiro. Tiedän, että EUn ja YKn välinen yhteistyö toimii erittäin hyvin. Sen tiedän omasta työstäni. Tiedän tämän Angolasta, Itä-Timorista ja Latinalaisesta Amerikasta. Minua kiinnostaa nyt se, miten näette yhteistyön yksittäisten EUn jäsenvaltioiden kanssa, joilla on omaa kehityspolitiikkaa joka usein minun mielestäni ei ole riittävästi koordinoitua koko EUn kokonaiskäsityksen kanssa. Ja miten arvioitte muiden maiden toimintaa EUn ulkopuolella eri kehitysmaissa? Esimerkiksi Itä-Timorissa kaikenlaiset järjestöt vuoden 2001 vaalien jälkeen. Siellä olin vaalitarkkailijana silloin. Yhteistyötä ei koordinoitu Silloin oli kyse tärkeistä jälleenrakennushankkeista, jotka kärsivät tästä sirpaloituneesta lähestymistavasta. Näettekö mitään mahdollisuuksia YK on yhdessä EUn komission kanssa huolehtia paremmasta yhteistyöstä tulevaisuudessa? Kiitos. Monsieur Salafranca. Seuraavaksi herra Salafranca. Gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin tervehtiä YK varapääsihteeriä. Olen iloinen, että hän on täällä kanssamme. Uskon, että tämä on hyödyllistä ja myönteistä. On oikein hyvä, että yhteydet YK pääsihteeristön ja tämän parlamentin välillä kehittyvät niin, että tapaisimme usein, joten käyntinen täällä on erittäin tervetullut. Tämä on erittäin hieno kertomus. Siinä kerrotaan yksityiskohtaisesti, millaista yhteistyötä YK on jäsenvaltiot ovat tehneet ja kuinka Euroopan unionin budjetti siihen liittyy. Tästä hyvin selvästi näkyy, missä määrin EUn jäsenvaltiot osallistuvat tähän. Se on merkittävää. Tässä myös käsitellään EUn budjettia muutenkin. edeltävää puhu ja oli mukana EUn valtuuskunnissa useissa vaaleissa minun kanssani. Olemme käynyt, minäkin olen käynyt Afganistanissa ja Libanonissa ja muissakin maassa, maissa ja nähnyt, kuinka loistavaa yhteistyötä YK ja EU tekevät keskenään. No jos nyt jätetään syrjään nämä konkreettiset hankkeet ja yhteistyö, haluaisin hyödyntää sitä, että tänään Tänä iltana läsnä on näin merkittävä kansainvälinen henkilö, jolla on tärkeä kansalaisten vastuuta. Haluaisin, että kertoisitte lyhyesti siitä, missä vaiheessa YK-uudistukset ovat menossa. Kuten tiedätte, että San Franciscon peruskirjan jälkeen tilanne on muuttunut merkittävästi. Perusjäsenien määrä oli aika pieni. Meitä nyt jo varmaan 190 kolonialistiset vallat ovat kaatuneet. Tämä kaikki on vaikuttanut järjestön luonteeseen. Globalisaatio ja riippuvuussuhteet leimaavat sitä nykyään. Haluaisinkin tietää, missä vaiheessa YK uudistushanke on menossa erityisesti turvallisuusneuvoston osalta. kun ajatellaan YK syntymistä ja vetoa järjestelmä, uskon, että ne olisi sopeutettava nykytilanteeseen. Sitten myös YK yleiskokous, mikä tilanne nyt on, kun ajatellaan tulevia uudistuksia ja sitä, että tehokas multilateraalisuus voisi muuttua konkreti- aksi. Uskon, että ähm, äh, tilanne kehittyy myönteisesti, mutta haluaisin tietää yksityiskohtaisesti, kuinka te merkittävästä ne näette YK tärkeimpien elinten uudistuksien etenevän. Juhu. Tohtori Migir, voisitte ehkä tässä vaiheessa vastata näihin kysymyksiin ennen kuin otamme lisää kysymyksiä. Uh, thank you very much. Uh, Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäneitä näistä ystävällisistä sanoista. Sitten ensimmäinen kysymys oli hiukan vaikea. Yritin saada kuulokkeet toimimaan, mutta kollega kiinnitti huomioon ensimmäiseen kysymykseen. Eli mitä välineitä YK on käytössään, jotta jäsenvaltiot täyttäisivät tämän 0,7 tavoitteen. No, joka kerta, kun pääsihteeri on ollut yhteydessä kansainväliseen yhteisöön G8 tai G20-ryhmän kautta, hän on vedonnut siihen, että pitäisimme kiinni näistä hankkeista, koska ne ovat kaikkein paras keino kehitysyhteistyön kannalta. Maat, jotka ovat yrittäneet saada 0,7, jotka olivat yrittäneet saada kasaan hiukan enemmän. Eli meidän tehtävämme on ollut jatkaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja olemme pyytäneet lisää varoit, rahoitusta, mutta myöskin halusimme pitää kiinni sitoumuksista, jotka on tehty Glen Eagles Lontoossa, Montereissa ja niin edelleen. Ja myönteisiä trendejä on ollut nähtävissä ja toivottavasti tämä jatkuu. Me tiedämme kyllä, että maailmassa nyt on talous- ja rahoituskriisi, mutta uskomme, että mitään ulostietä ei ole, mikäli emme tue YK muita pilareita. Sitten sukupuolikysymyksissä on hienoa, että te kiinnitätte näin asioihin huomiota. Pääsihteeri kiinnittää paljon huomiota siihen, että annetaan korkeita virkoja naisille. Sen jälkeen, kun hän aloitti virassaan, naisten osuus on noussut 40 prosenttia ja meillä on nyt yhdeksän naista enemmän korkeilla paikoilla ja joissainkin ensimmäistä kertaa. Ensinnäkin oikeusasioiden toimistossa varapääsihteeri on nainen, sitten DF, meillä on DFS, UNDP ja myöskin Rova Margaret Loy on nimetty Liberiaan erityisedustajaksi, joten lisääntymistä on ollut ja pääsihteeri on tähän sitoutunut. Myöskin on yhä enemmän vara erityisedustajia, eli me olemme sitoutuneet tähän ja jatkamme tällä tiellä. Mutta meitä rohkaisi myöskin jäsenvaltioiden päätöslauselma, jonka mukaan pääsihteeriä on pyydetty aloittamaan sukupuoliasioihin keskittyvän viraston kehittäminen, ja nyt tällä tavalla voitaisiin kiinnittää enemmän huomiota naisten asemaan ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Sitten toinen kysymys liittyy yleiseen hallintoon, ja olemme samaa mieltä siitä, että meillä pitää olla globaalia hallintoa, joka toimii, jotta voimme päästä aikamme haasteisiin kiinni. Me yritämme tehdä tämän uudistamalla YKta ja uudistusalue on asia, jonka yhteydessä voisin puuttua jäsenen puheenvuoroon, joka kysyi turvallisuusneuvoston uudistamisesta. Jäsenvaltiot ovat nyt työryhmänsä kesken keskustelemassa turvallisuusneuvoston uudistamisesta ja yleiskokouksen puheenjohtaja – häskettäen toisi halukkuutensa tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan varmistaa, että edistystä tapahtuu. Puhutaan siitä, että turvallisuusneuvosto laajennettaisiin muuttamatta kuitenkaan vetojärjestelmää. Jotkut haluavat, että veto-oikeus poistettaisiin, mutta se kysymys kuuluu jäsenvaltioille. Mutta sitten ne alueet, joilla pääsihteeri tekee työtä, me olemme tehneet uudistustyötä, jonka kautta olemme voineet harmonisoida sopimuksia – ja henkilöstömme on lähes samoilla ehdoilla töissä ja näin heitä voidaan motivoida työssään. Me olemme tehneet yhteistyötä puuttuaksemme ilmastonmuutoskysymyksiin YK-järjestelmän kautta, koska olemme huomanneet, että tällä tavalla voimme vastata näihin haasteisiin yhdessä ja olemme yhdessä onnistuneet tekemään näin. Eli nyt meillä on ollut enemmän poliittista tahtoa ja enemmän keskittymistä asioihin, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen. Mutta tietysti totta on se, että meidän pitää tehdä enemmän yhteistyötä, jotta saamme aikaan sopimuksen globaalista hallinnosta ilmastonmuutoskysymyksissä. Me tiedämme, että Euroopan unioni on tehnyt hyvää yhteistyötä meidän kanssamme kanssa. Jotkut maat ovat sitoutuneet vähentämään päästöjä ja se on tietysti keskeistä. Mutta sitten kysymykset liittyvät sopeutumiseen ja välittämiseen, ne ovat tärkeitä, jotta saamme aikaan sopimuksen. Sitten oli myöskin kysymys, joka liittyy yhteistyöhön yksittäisten jäsenvaltioiden kanssa, jos nyt oikein ymmärsin. YK on EU-yhteistyöpuitteissa tehdään yhteistyötä, mutta tietysti on selvää, että on mahdollista saada enemmän etuja, kun on olemassa tätä koordinointia, kun suunnataan resursseja sopimuksen kattamille alueille ja kun toimimme yhdessä, tämä on huomattu. Niin, kollegani tässä juuri muistutti minä olen kiitollinen siitä, että meillä on myöskin EUn toimintasäännöstö, jossa puhutaan työ, työhön liittyvistä kysymyksistä, kun teemme yhteistyötä komission kanssa. Ja meidän pitää meillä vielä pidemmälle, jotta voimme määritellä, kuka tekee mitä ja millä tavalla voimme käynnistää hankkeita, joilla on enemmän vaikutusta, kun ajatellaan olemassa olevia resursseja, mutta myöskin koordinointia ja painopistealueisiin keskittymistä. Sitten kysymys, missä vaiheessa ollaan YK uudistuksissa? No, minä jo puhunkin turvallisuusneuvostosta. Ja tähän mennessä, kuten totesin, olemme vahvistaneet sihteeristön toimintaa henkilöstökysymyksissä. Sopimuksia on harmonisoitu mutta myöskin olemme kehittämässä vastuullisuusjärjestelmää, joka tekee työstämme avointa. Olemme vastuullisia jäsenvaltioille ja myöskin olemme vastuullisia resursseista, joita käyttöömme annetaan mandaatin toteuttamiseksi. Ja poliittisella tasolla poliittisten asioiden osastoa on vahvistettu, jotta voimme varmistaa, että me käsittele pelkästään kriisistä selviämistä, kuten tässä raportissa on puhuttu, vaan me yritämme vahvistaa instituutiotamme, jotta voimme ennaltaehkäistä konflikteja. Ja myöskin teemme yhteistyötä elintarviketurvallisuuden, nälänhädän ja katastrofien suhteen. Ja tällä tavalla vahvistamme YKta monikeskeisenä instituutiona ja rakennamme sitä, mikä nyt tunnetaan uutena monenkeskeisyytenä, ja näin YKsta tulee todellakin keskiö kansainväliselle toiminnalle. Ja Kiitoksia. Monet parlamentin jäsenet ovat nyt pyytäneet puheenvuoroa. Rajoitan puheen, puheajan minuuttiin tulevia kysymyksiä varten. Herra Tanok. Kiitos puheenjohtaja. <clears throat> Tohtori Nigero, me kaikki haluamme, että diktaattorit joutuvat oikeuteen totta kai, mutta joskus tosiasiat ovat sellaisia, että joudutaan sopimaan siitä, että syytteitä ei tule, jotta diktaattorit luopuisivat asemastaan vapaaehtoista. YK on tehnyt uudistuksia Sudanin Basirin tapauksessa, jolloin turvallisuusneuvoston päätöslauselma otti hänen tähän tuomioon kantaa voiko kansainvälinen satatuomioistuin, mitä se voi saada aikaiseksi, paitsi häiritä tietyn maan hallituksen toimintaa? Jännä. Kiitoksia sitten Rova Andre Kiene. Yeah. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa varapääsihteeri, pyytäisin kommenttia hyvin arka arkaluontoisen kysymyksen, joka koskee sekä YK että EUta. Se on meidän Georgian toimi. Mutta mitä me Georgiassa? Kuten tiedämme, kun tarkkailu lopetettiin Georgiassa, kun Venäjä turvallisuusneuvostossa ja sitten kielsi vetollaan tämän toiminnan. YK ja EU on ollut siellä kauan ennen kuin sotatoimiin siellä lähdettiin. Ja minä halusin kysyä teidän kysyä teidän kantaanne. Voiko mielestäni sanoa, että yhteiset toimemme Georgiassa ovat epäonnistuminen? Eikö YK, EUn yhteistyö ole toiminut Kosovassa paljon paremmin? Mikä tässä on syynä ja mitä voisimme oppia näistä kahdesta hyvin erilaisista kokemuksista? Kiitos. Seuraavaksi edustaja Guerrero. Kiitoksia puheenjohtaja Rova Migiro mitä tulee vuosituhat tuotteiden täyttämiseen niin- ja kriisin seurauksiin, on todettava, että, että poliittisesti meillä on myönteinen monilateraalisuuden ilmapiiri, hiljattain suuri ilmastonmuutos, ja valtion hallitusten päämisten kokous osoitti pohdin, olisiko nyt hyvä hyödyntää tätä uudistunutta voimavaraa YKssa niin, että ensi vuonna, kun vuosituhattavoitteita uudistetaan, meillä olisi poliittista impulssia, jotta saisimme valmiiksi sen, mitä itsellemme ehdottimme lähes kymmenen vuotta sitten. Meillä on viisi vuotta aikaa saada köyhyys juurittua maailmasta. Kiitoksia. Madame Mattera. Rova Mattera, olkaa hyvä. Si, presidente, kollegi tut. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, Rova Migiro. En nyt halua esittää kysymystä, haluaisin vain kiittää teitä siitä, että olette täällä kanssamme tänään. Olen naisten asioiden valiokunnan varapuheenjohtaja, kuulun EPP-ryhmään ja edustan Italiaa Minulla on suuri kunnia tutustua naiseen, joka symboloi Afrikan edistystä ja uh, ihmisten ja naisten oikeuksien edistymistä Afrikassa. All nice things. You only said nice things. Yeah. <laughs> okay. All the right things are said. I repeat everything? Okay. Okay. Allora, presidente, colleghi tutti. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, Rova Migiro. Eikö vieläkään? Teknisiä ongelmia. Una domanda. En halua nyt esittää kysymystä, haluaisin vain kiittää siitä, että olette täällä kanssamme tänään. Olen naisten asioiden valiokunnan varapuheenjohtaja, kulun EPP-ryhmään ja edustan Italiaa. Minulle on suuri kunnia tutustua äh, naisen, joka symboloi Afrikan edistystä ja Afrikan äh, yksilöiden ja naisten oikeuden edistämistä teillä on tärkeä tehtävä, olette YK varapääsihteeri. Te eh, edustatte koko kansainvälistä yhteisöä ja symboleette naisten, lasten ja Afrikan edistystä. Teidän ansioluetten puhuu puolestaan ja muistuttaa siitä valtavan tärkeästä roolista, joka teillä on tänä päivänä kansainvälisessä yhteisössä 9.9. ensimmäisessä kansainvälisessä konferenssissa, jossa käsiteltiin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, jossa te olitte tärkeänä puhujana ja myös eh, ministeri Garfan ensimmäisessä naisten G8-kokouksessa. Minä Euroopan mm, parlamentin italialaisena jäsenenä ja naisten valiokunnan eh, varapääpuheenjohtajana eh, muistutin tuolloin eh, eurooppalaisesta solidaarisuudesta väkivalta- ja hyväksikäyttöä, hyväksikäytön uhriksi joutuvien naisten puolesta. Haluaisin kiittää teitä tekemästänne työstä, jota varmasti jatkatte tulevaisuudessa. Kiitoksia. Thank you very much, uh, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kysymys, joka liittyy kansainvälisen oikeudenkäyttöön ja ICCn rooliin. Onko mitään saatu aikaan, kun käsitellään näitä rankaisemattomuuskysymyksiä? No pelkästään se, että meillä on tämä väline, se on puitteisto, jotta voimme jahdata dikta- diktaattoreita, ja se on jo saavutus sinänsä. Monet maat ovat allekirjoittaneet ICC-sopimuksen. Ja haaste, joka meillä kaikilla on edessämme, on tehdä yhteistyötä ICCn kanssa. On ikävää, että Sudanin presidentin kysymys ei vielä ole oikein kypsynyt, jotta sitä käsiteltäisiin ICCn yhteydessä. Mutta kuitenkin olemme nähneet tapauksia, joissa on puututtu rankaisemattomuuteen ICCn tai alueellisten tahojen tasolla. Haagin kansainvälinen tuomioistuin on olemassa ja myöskin on Ruandan tuomioistuin. Aikaisempia johtajia, kuten Charles Taylor, on asetettu syytteeseen. Eli meillä on välineitä, joiden avulla voimme käsitellä rankaisemattomuuskysymyksiä. Nyt meidän pitää tehdä yhteistyötä, ja pääsihteeri on jatkuvasti toistanut, että Sudanin tulee tehdä yhteistyötä. Me tiedämme, että joihinkin toimiin on ryhdytty Afrikan unionissa, jotta tähän asiaan voitaisiin puuttua, mutta me kaikki odotamme, että me keskitymme edelleen rankaisemattomuuden poistamiseen. Sitten konfliktien ennakkoehkäisytoimet Georgiassa. No YK on työ mielestäni ja yhteistyö EUn ja YK välillä ei ole epäonnistunut. Se ei ole epäonnistunut ja me katsomme, että kaikkien tahojen velvollisuus on tehdä se, mitä pitää, jotta voidaan varmistaa, että vakautta ja rauhaa saadaan alueelle. Ne olet aivan oikeassa siinä, että elämme nyt hyvin kriittisiä aikoja. Vuosi 2010 on muutaman vuoden päässä tavoite vuodesta, ja pääsihteeri on kutsunut sykskuuksi kokoukseen ja siellä tarkastella näitä kysymyksiä. Ja siellä voimme katsoa, missä mennään, mutta meidän pitää myöskin vauhdittaa täytäntöönpanoa, mitä tulee hankkeisiin maissa, joihin tämä liittyy. Ja Afrikan maissa on hyvin paljon haasteita ja todennäköisesti mikään niistä ei pääse kaikkiin tai edes osittaisesti näihin tavoitteisiin. Mutta meidän täytyy keskittyä näihin hankkeisiin ja vauhdittaa täytäntöönpanoa. Ja vetoaisin nyt paikalla olevien jäseniin. Edistäkää edelleen näitä sopimuksia. Mutta myöskin teillä on roolinne siinä, että varmistetaan, että lupauksista pidetään kiinni kumppanuudessa näiden sopimusten suhteen. Haluaisin kiittää teitä ystävällisistä sanoista meidän täytyy jatkaa yhteistyötä, jotta meillä ei ole vain yksi tai muutamia naisia eturintamassa, vaan paljon naisia. Ja mielestäni Euroopan unioni, YK ja EUn välisessä yhteistyössä meillä on tämä mahdollisuus. Me puhumme juuri tästä sukupuolikysymyksiin keskittyvästä virastosta, ja me tarvitsemme jäsenvaltioiden tukea, jotta tämä saadaan päätökseen. Me odottelemme parlamentin jäseniä, jotka tulevat käymään YKssa, ja me jatkamme sitten keskusteluita ja kerromme sitten yksityiskohtaisemmin siihen, mitä teemme tässä asiassa. Kiitos. Euh, Suuret kiitokset näistä vastauksista. Sitten herra Plevir, yksi minuutti. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και θέλω να ρωτήσω πρώτον... Haluaisin kiittää teitä läsnäolostanne ja haluaisin esittää kysymyksen koskien nykyistä talouskriisiä. Monissa maissa ei ehkä kaikkien onnistuta täyttämään kansainvälisiä sitoumuksia, mitä tulee kehitykseen. On olemassa YK tutkimuksia, joilla pyritään auttamaan ihmisiä omissa kodissa niin, että hillittäisiin siirtolaisvirtoja Eurooppaan kohti sitten Afganistanista te tiedätte, mitä edistystä on tapahtunut viime vaalien jälkeen. Täällä on puhuttu paljon naisten roolista, tämä on erittäin myönteistä. Haluaisin tietää, millaisiin toimiin YK on ryhtynyt Afganistanin lain suhteen, jossa naisten oikeuksia todella rikottiin, koska siinä sallittiin se, että puoliso esimerkiksi kieltää vaimoltaan useita toimia. Haluaisin kysyä, onko YK ryhtynyt erityistoimiin tässä asiassa. Sonti seuraavana. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε ένδειξη ευχαριστειών για την παρουσία της κυρία Μιγκίτο εδώ θα κάνω κάποιες ερωτήσεις. Kiitos. Minullakin olisi pari kysymystä. Meidän pitäisi todella käyttää hyväksemme apulaispääsihteeri Mikiron läsnäoloa. Kiittäisi sitä, että hän on täällä paikalla. Kansainväliset ongelmathan ovat todella kansainvälisiä ja siksi meidän pitää käyttää EUn ja YKn roolia hyväksemme. Nyt kysymykseni. EU ja EUn poliittinen rooli, samoin kuin YKn poliittinen rooli, ollaanko YKta nyt vahvistamassa? Onko se vahvistumassa, kun ajatellaan Kööpenhaminan kokousta – ilmastosopimusta, ylisulkusopimusta ja niin edelleen. Mitä YK voisi tehdä edelleen, jotta saadaan tehokkaita tuloksia aikaiseksi? Sitten kolmas lukusopimuksessa sanoi, että jotain pitäisi tehdä kansainvälisesti korruptiota vastaan, virkamiesten korruptiota vastaan. Herra Deva saa puheenvuoron puheenjohtajalta, että saa esittää kysymystä loppuun. Seuraavaksi puheenvuoro eh, edustaja Devalle. Uh, um, Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla no, olisi kysymys liittyen Kolbretiin, joka on YK pääsihteerin erityisedustaja Afganistanissa. Hän sanoi, että oli 1500 äänestyspistettä, joihin oli hyökättyä, niiden tulokset eivät ole päteviä. Ja hän toimitti tämän raportin. Pääsihteeri Ban Ki-moon erotti hänet välittömästi. Ja nyt me tiedämme, että vaalit olivat vilpilliset. Ja jos brittisotilaiden henki on vaakalaudalla Afganistanissa, ja jos paikallan päällä ei tehdä yhteistyötä näissä kysymyksissä, silloin britti, brittien, amerikkalaisten ja eurooppalaisten elämä on vaarassa. Ja haluaisin tietää, miksi Colbert erotettiin. La dernière question est à Monsieur Fa- Viimeinen kysymys edustaja Van Orden. Uh, thank you very much, uh, Madam Chairman. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Tohtori Mikera, haluaisin palata tähän tyrannien kohteluun. Kansainvälinen yhteisö ei ole tässä kovin hyvä tässä tehtävässä. Ja kysyisin, kun ajattelen, että te olitte Tansanian ulkoministeri, myös ja teillä oli oma roolinne Sarikissa. Minä olen Zimbabwen lähetystön ulkopuolella mielenosoituksessa, jossa tuhannet allekirjoittivat vetoomuksen, jonka mukaan Sarkin pitäisi voimakkaammin toimia, jotta Zimbabwessa saataisiin aikaan demokratian muutoksia. Miksi kansainvälinen yhteisö ei ole ollut tehokkaampi Mugaben kaltaisten yksinvaltiaiden osalta. Ja erityisesti haluaisin tietää, miksi afrikkalaiset naapurit eivät ole tukeneet Zimbabwen kansalaisia, jotta päästäisiin tästä tyrannista eroon. Kiitos. Merci. Je donne maintenant la... Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron komissiolle häntä edu, sitä edustaa Ekon pääosasto. Thank you very much, Madam Chair, and thanks for... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia, että voimme sanoa muutaman sanan. Migiroon oli Ferrell Waldnerin ja Huhtin kanssa kokouksessa ja minulla oli ilo saada sanoa muutama sana. YK on kakkoshenkilö on nyt tullut Brysselin asti puhumaan tästä yhteistyöraportista YK järjestelmien ja Euroopan komission välillä. YK ja komission välinen yhteistyö tietysti on tärkeää rahoituksen kannalta. Kyseessä on 1,2 miljardia vuonna 2008 ja se on jaettu 676 miljoonaan kehitykseen ja 400 miljoonaa hätäapuun. Mutta osa rahoituksesta liittyy myöskin kumppanuuteen joka ylittää rahoituskysymykset. Valtava poliittinen työ, mitä teemme yhdessä, ei aina johda valtaviin sopimuksiin, mutta on kuitenkin tärkeää, että teemme yhteistyötä esimerkiksi ilmastosukupuoli, ilmastonmuutos, hallintokysymyksissä. Me voimme toimia vahvemmin kuin jos toimisimme yksin. Olemme onnellisia tästä neljännestä raportista, joka on kypsynyt kunnianhimoiseksi ja analyyttiseksi raportiksi siitä, miten toimitaan kriisin jälkeisillä alueilla. Ensimmäisessä raportissa kerrottiin jo tekemästämme yhteistyöstä ja komissio arvosti tätä ja niitä, jotka seuraavat yhteistyötämme läheisesti. Mutta tässä raportissa puhutaan hyvin tärkeistä poliittisista kysymyksistä, joiden parissa teemme laajaa yhteistyötä. Viime vuoden riippumaton arviointi osoitti, että YKlla on erityisasiantuntemusta kriisitilanteissa, ja kuten kumppanuusraportissa on korostettu, YK ja komissio ovat ainoat tahot, jotka pystyvät käyttämään hyvin laajakirjoja välineitä, jotka liittyvät kaikkien osin konfliktiin, turvallisuuden ja sosiaalipalveluiden palauttamisesta, instituutioiden rakentamiseen ja siihen, että vahvistetaan yhteiskuntia, jotta ne pystyvät ennakoimaan näitä kriisejä. Raportti osoittaa, että yhteistyössä on saavutettu paljon enemmän kuin jos olisi toimittu erikseen. Elintarvikkeapu pohjautuu sekä EUn komission että YK asiantuntijoiden asiantuntemukseen, ja joskus neuvottelut ovat hyvin tiukkoja. Elintarvikeavun kohdalla olemme halunneet saada analyyttisen arvion maakohtaisesti mukaan lukien kaikki YK-järjestöt. Ja YK vastasi luomalla koordinaatiomekanismin, jota johtaa varapääsihteeri David Navarro. Ja se saatiin päätökseen, koska meillä oli tämä integroitu maakohtainen lähestymistapa. Eli komissiokin on suhtautunut myönteisesti YK toimintatapaan. Me halusimme vahvistaa EUn erityislähettilään ja YK erityisedustajan toimia Myanmarissa. Ja meillä on paljon esimerkkejä yhteistyöstä esimerkiksi Irakissa, Sudanissa, Georgiassa ja niin edelleen. Me myöskin arvostamme tätä raporttia avoimuuden ja vastuullisuuden suhteen. Tässä nähdään, miten voidaan aktiivisesti kommunikoida. Tässä on keskitytty kokonaisvaltaisesti yhteistyöhön ja tällä tavalla voimme arvostaa yhteistyön monia osia ja siinä myöskin näkyvät vastuusuhteet. Tämä on muodollisempi kuin hankekuvaus, mutta juuri tästä johtuen yhteistyömme on elävää ja se osoittaa hyvin todella tavalla, miten yhteisön varoilla on uudistettu toivoa ja rakennettu elämiä uudelleen. Me haluamme varmistaa, että saamme kumppanuudestamme kaiken irti, eli meidän pitää tietää milloin ja miksi pitää tehdä yhteistyötä. Meidän pitää arvioida kaikkia vaihtoehtoja. Meidän pitää vastata kritiikkiin myös parlamentilta. Aina ei ollut selvää, miksi komissio valitsi YK kumppanikseen, ja me olemme antaneet valtuuskunnalle että tästä asiasta ja kiinnittäneet niiden huomiota tärkeisiin kohtiin arviosta, erityisesti niissä tilanteissa, joissa teemme parhaiten yhteistyötä. Sekä komission että YK on, on nyt käytetään hyväkseen tätä synergiaa, jotta saamme kaiken irti yhteistyöstämme. Yksi alue, jossa on tehty hyvää yhteistyötä, on kriisien jälkeisillä alueilla, silloin kun maiden omat kapasiteetit ovat heikot. Meidän pitää myöskin keskittyä monien järjestelmään – Vaikka kaikki lahjoittajamaat päättäisivät pysyä samalla prosenttitasolla, saattaa käydä niin, että kokonaismäärät ovat riittämättömät ja meillä on velvollisuus käyttää tehokkaasti varoja. Meidän ei pidä rajoittua pelkästään EU ja YK, vaan meidän pitää ottaa huomioon kaikki lahjoittajat. Ja lopuksi komissio on erittäin kiinnostunut ala sihteerin sukupuolikysymyksiin. Tiedämme, että tämä uusi varan pääsihteeri voidaan nimetä nopeasti ja että nimetty henkilö pystyy kiinnittämään ihmisten huomion tähän ja saman aikaan päätöksentekoa ja toimimaan vahvana johtajana YK-järjestelmissä. Kiitos. Madame la secrétaire générale. Arvo, varapääsihteeri, te voitte vastata komission viimeisiin kysymyksiin ja huomioihin. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Talouskriisi kysymys ja se, että monet maat eivät vastaa lupauksiin kehitysavusta. Tämä on tosiasia, mutta talous- ja rahoituskriisi on samalla osoittanut, että on mahdollista mobilisoida hyvin nopeasti, jos voidaan katsoa niitä summia, jotka on saatu mobilisoitua tukemaan talouksia, niin jos maat voisivat ainakin kantaa osan lupauksistaan, niin olisi mahdollista auttaa vuosituinen kehitystavoitteiden aikaansaamista. Pääsihteerimme on aina vaatinut sitä, että sanotaan, että jotkut maat ovat pyrkineet toteuttamaan oikeaa politiikkaa ja nyt meillä on parempi mahdollisuus kuin koskaan saada köyhyys pois näistä maista. Me olemme nähneet jo, että kuilu, joka on lupauksien ja maksujen välillä, uhka palauttaa miljoonat köyhyyteen. Raporttimme osoittavat, että ongelmia on, mutta tässä on nyt mahdollisuus myöskin käsillä, jos poliittista tahtoa on riittävästi. Afganistanin kysymys. Emme voi hyväksyä sitä, että naisten arvoa loukataan niin kuin Afganistanissa on tehty. Pääsihteeri on hyvin voimakkain sanoin tuominnut tämän toiminnan. YK ja kansainvälinen yhteisö kohtaavat todella nyt haasteen. Meidän on autettava tätä maata kehittämään sellaisia viranomaisia, jotka voivat tukea naisten oikeuksia huolehtia hyvästä hallintotavasta ja kansalaisten tasa-arvosta. Kyllä, YKlla on tärkeä poliittinen rooli kansainvälisissä konflikteissa, mutta se voi toimia myöskin välittäjänä, kun käsitellään monia kysymyksiä. Puhuitte ilmastokysymyksestä, ydinsulkusopimuksesta ja myöskin korruptiosta. Kahdenvälisessä tapaamissani niin tapaa niin Valkoinen puheenjohtajan kanssa selvästi osoittautui se, että jos maat haluavat kestävää taloudellista kasvua, niin korruptiokysymykseen on puututtava. Me olemme kiitollisia siitä tuesta, jota olemme saaneet yhteistyössä monien maiden kanssa. Onneksi myös oma maani mukaan lukien Tansania siis. Gabrehtin kysymys. Ensinnäkin olisi sanottava, että YK tunnustaa kuten Rakai sanoi, että virheitä ja korruptiota tapahtui Afganistanissa. Ja kiinnitti huomiota samoihin asioihin, joita kuulimme eilen lehdistötilaisuudessa. YK rooli kuitenkin siellä oli antaa teknistä tukea vaaliprosessissa. YK rooli ei ollut olla antaa tukea ja olla tarkkailijana yhtä aikaa. Tässä siis ristiriita. Pääsihteeri oli sitä mieltä, että ottaen huomioon, mikä oli tämä konflikti, niin silloin hänet oli erotettava. Kyllä tämä asia oli selvä, ja kun Kai Aidi puhui lehdistötilaisuudessa eilen, hän sai tukea siellä kaikilta kumppaneilta. Yksin valtiat. YK viimeisenä hyväksyy tyranneja. Ja viimeksi viime vuonna minä henkilökohtaisesti edustin Afrikan unionissa pääsihteeriämme ja kristallin kirkkaasti silloin sanoin, että nyt on toimittava yksinvaltiota vastaan. Afrikan unioni ehkä ei olisi tässä onnistunut ilman kansainvälisen yhteisön painostusta. Tämä on mahdollistanut esimerkiksi kansallisen yhtenäisyyden hallituksen, mutta jos pidämme kiinni tästä linjasta, jos saadaan mukaan kansainvälinen yhteisö, jos eu komissio pitää periaatteesta kiinni, niin on mahdollista huolehtia siitä, että yksinvaltiaita ei enää ole. Tämän verran halusin sanoa, halusin kiittää pääjohtajan puheenvuorosta. Otamme huomioon ne alat, jotka vaativat lisävahvistusta. Ja pohdimme myöskin muita tapoja, joilla voidaan vahvistaa ja syventää YK ja Euroopan komission välistä yhteistyötä. Kiitos. Haluaisin kiittää Migiroa. Hän puhui hyvin kunnianhimoisesti näistä kysymyksistä, jotka ovat tärkeitä Euroopan parlamentille. Ja on täysin selvää tämän raportin ja myöskin näiden keskustelun jälkeen, että Euroopan parlamentin ja YK välinen yhteistyö on tärkeämpää kuin koskaan. Edessä olevat haasteet ovat valtavia. Miguru on jo osoittanut meille, että rahoituskriisi maksaa Afrikalle 261 miljoonaa dollaria, eli 2,6 kertaa globaali summa, joka on osoitettu kehitysapuun kansainväliseltä yhteisöltä. Eli haasteet, haasteet ovat valtavia ja miljardi henkilöä, jotka kärsivät nälkää, ilmastoongelmat ja tarve luoda uusia strategioita ja resurssien hyväksikäyttöä. Näissä kysymyksissä yhteistyömme on tärkeämpää kuin koskaan. Eli kiitoksia teille, rouva varapääsihteeri, ja kiitoksia teille Euroopan parlamentin nimissä siitä, että olitte mukana tänään iltaisessa keskustelussa. Kokous päättyy.